El señor presidente. Puhemies. Queridas amigas y queridos... Hyvät ystävät, ystävättäret, hyvää alkuiltaa teille kaikille. Aloitamme tämän viimeisen istunto-osion ja aloitan sen ilmoittamalla sen, että me olemme saaneet tietää, että Diana Wallis oli meidän varapuhemiehemme. Hänen tilalleen tulee Elizabeth Taylor ja tämä vaihto astuu voimaan 8. maaliskuuta 2012 lähtien. Toivotan tervetulleeksi uuden kollegan tänne ja muistan, että mukaisesti artiklan 3 kohta kahden työjärjestyksen mukaisesti, jos rouva Taylor ot, ast, ottaa toimensa vastaan, niin kuin ne on ja hänen on toimittava tässä virassa sillä tavalla, että se ei ole mitenkään ristiriidassa hänen muiden toimiensa kanssa, eli hänen mandaattinsa parlamentissa edellyttää yhtäpitävyyttä muiden toimien ja virkojen kanssa. Työ- ja